vara puhemiehen paikkaa liittyen, koska kollegamme oli Reinon pääsen pois artikla 15 mukaisesti työjärjestäyksestä on seuraavat ehdokkaat tarjolla. EFTD, Fabio Massimo Castaldo, Alde, Anneli Jäätteenmäki ja äänestys on huomenna keskiviikkona 20. päivä kello 12. Kiitokset. tisztelt képviselőtársaim folytatjuk a munkát. no niin nyt me jatkamme eteenpäin ensiksi seuraava ilmoitusasia valiokunnan toive e- tehdä päätös 24 tunnin sisällä on esitettävä vastuus